Sit down, please. Käykää paikoillenne. Cari colleghi, lo scorso... Hyvät kollegat, viime perjantaina 24. marraskuuta Egyptissä yhdessä moskeijassa oli terroristi-isku, jossa sadat ihmiset saivat